Niin sitten ensin herra Olbrichtin mietintö. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Yksi on äänestys, nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Ai ei vielä. Äänestys alkaa. Uudestaan. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin te, teknikko tulee tarkistamaan teidän laitteenne, Rova. Seuraavaksi edustaja Hoffmanin mietintö, myös äänestys, se alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Andrei Plenkovicin mietintö. Edelleen nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Le vote est clos. Päättyy. Hyväksytty vuorossa Heri Negreskun mietintö nimenhuutoäänestyksenä. Edelleen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Rouva Jäätemäki. Nimenhuutoäänestys hänen mietinnöstään. Äänestys alkaa. Le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Lightfriedin mietintö. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neuvoston kanta on näin ollen muutettu. Vuorossa edustaja Lamas suurin mietintö. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme komission ehdotuksesta puolesta. Vastaan äänet tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi lainsäädäntöpäätöslausumasta nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa Le vote est clos. päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Salva Videkäin mietintö. Tartsu yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Komission ehdotus vuorossa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Le vote est clos. Et c'est adopté. Hyväksytty. Vuorossa Niriada e, mietintö, tarkastus 1, puolesta äänet, vastaan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 Kohta kaksi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty. tarvista, tar, täytyykö tarkistaa? Joten tarkistamme koneäänestyksenä. Se bon, hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kolme puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti sama enemmistö hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksen kohta viisi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty nimenhuutoäänestys kohta 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestys kohdasta 10. Äänestys alkaa. Le Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kaksi puolesta äänet. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö kuin äskenkin hylätty. Ai tarkistammeko? No hyvä. Toinen osa uudestaan koneäänestyksenä. Kohta 12. Hän alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 13 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme ilmeisesti tämän koneäänestyksen toinen osa kohta 13. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 14 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 nimeltä äänestyksenä kalkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 16 äänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 21 tarkastuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme, äänestys alkaa. Toinen osa kohtaa 20. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 nimenhuutoäänestyksenä. Kun äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta äänet vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kohta 24 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kohta 25 kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Mielestäni hyväksytty, mutta en ole varma, joten täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa toinen osa, kohta 25. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 22 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksen 27. Hän alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten kohta 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 äänestys alkaa nimen kone, kone, mm, koneäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksen 41 puolesta Anteeksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 16 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 12 ja 17, ne ovat samanlaisia nimenhuutoäänestyksenä molemmat. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kuusi puolesta. Vastaan tyhjää. Ei ole ihan selvä, täytyy aloittaa uudestaan. Nostakaa selvästi kättä. Tarkoitus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Nyt tuli selvemmäksi hyväksytty. 44 kohta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 11 nimenhuutoäänestyksenä. Se alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kohta 40 kuusi nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. Je demande une minute. Hetkinen. Pardonnez-moi, il faut voter. Suokaa anteeksi, pitääkin äänestää 45, joten 45 ensimmäinen osa ensin. Nimenhuuto Nimenhuutoäänestyksen ensimmäinen osa, joka se alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Se alkaa. Äänestys päättyy. Sitä hyväksytty. Sitten 46 kohta nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Vuorossa tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. äänestys kohdasta 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksenä kohta 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nimenhuuto niin äänestyksenä kohta 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vuorossa tarkistus 8 ja 13, ne ovat samanlaiset. äänestyksenä. se alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 9.14. kaksi samasta tarkistusta nimenhuutoäänestyksenä. Le vote Äänestys päättyy. Hylätty. Johdanta osan kappale E. Puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 19 tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdanto-osan kappale I nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. on kappale L. äänestyksellä. se alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi johdanto-osan kappale Q, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten R. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 20, puolesta äänet vastaan, tyhjää, hylätty. 15 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Johdantoosan kappale uh, E nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. päättyy. Hyväksytty. Siirrymme äänestämään päätöslauselmasta nimenomaan äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelemme herra Tarabellaa. So. Nous allons passer euh, au vote. Seuraavaksi äänestämme. Nous allons passer au vote sur euh, le rapport de monsieur Messerschmittin mietintö, EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus, kohta kaksi, kolmessa osassa ensimmäinen osa, puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää näyttää hyväksytyltä. Joten kolmasosa nimenhoito äänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta Kolme kolmasosa, ensimmäinen kahdesosa, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksy toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta yhdeksän. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Haluaisin tarkistaa tämän, jos se teillekin sopii, joten koneäänestyksenä tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5, nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Nimenhuutoäänestyksenä kohta 18. Le vote est clos. Äänestys Hyväksytty. 40 kohta kone puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme, jos haluatte. 40 kohta koneäänestys tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 52 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 kaksi osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksyt toinen osa äänestyksenä. Toinen osa äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 62, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 6 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus numero yksi. Puolesta äänet vastaan tyhjää, hylätty. Nimenhuutoäänestyksenä kohta 65, äänestys alkaa. Anteeksi, 75. Äänestys päättyy. Hylätty. Vuorossa 79 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 85 nimenhuuto äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 85 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan hyväksytty ja hyväksytty. Sitten 95 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus 7 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 109 nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 117 kohta ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2, nimenhuutoäänestys. Päättyy. hylätty. Johtosan kappale B, ensimmäinen osa puolesta äänet vastaan, tyhjää hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkoitus kolme nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Ja vuorossa päätöslauselmaistus nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Thank you. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viimeinen äänestys. Kyse on herra Salva Bideganin mietinnöstä. Tarkistus yksi. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko päätöslauselma esitys nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitän kaikkia yhteistyöstä.